Salah Abdel Fatahia koskeva keskustelu on päättynyt ja me voimme ryhtyä äänestämään. Ensin äänestämme kuudesta Iran päätöslauselmaesityksestä liittyen siis Iranin viimeaikaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Tarkistus yksi puolesta. Vasta. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Myös herra Tavares, joka ei löydä korttiaan. Hyvä. Äänestys on päättynyt. Ja tulos on hyväksytty. Sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että tämä oli sama enemmistö, tämä oli hyväksytty. Oletteko samaa mieltä? Kyllä. Joten nyt voimme äänestää tekstistä kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt äänestämme kuudesta päätöslausumaesityksestä liittyen Egyptiin, erityisesti bloginpitäjä Ala Abdel Fatahin tapaus. Tässä meillä on nimenhuutoäänestys. Teksti luonnoksesta äänestys on alkanut. kaikki ovat äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Selvästi hyväksytty. Rova Makovei, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Not my vote yes for. Voisitteko panna merkille äänestin puolesta? Hyvä, te äänestitte siis puolesta. No niin, kollegat, Tässäpä tämä. Tässä olivat tämän päivän äänestykset. Ja nyt tämän päivän pöytäkirjat toimitetaan parlamentille.